Äh, samaa mieltä tämän lähestymistavan kanssa. Vietnam on sitoutunut näiden sopimusten täytäntöön. panoon. Euroopan unioni on painostanut ja painostus on kantanut hedelmää työvoima-asiassa. Viime marraskuussa hyväksyttiin uusi työlaki, joka, joka äh, e-, tuo yhdistymisvapauden lain piiriin. Ja ilon yleissopimus eh, on äskettäin ratifioinut. Eh, se on eh, nyt ratifioinut kuusi kahdeksasta ilon yleissopimusta ja, ja pyrkii ratifioimaan vielä jäljellä olevat vuoteen 2022 ja 2023 mennessä. Äsket, ja tämä kehitys on todella merkittävää komissio seuraa tätä tilannetta ja pitää huolen siitä, että Vietnam eh, pitää kiinni työoikeussitoumuksistaan. Eh, vapaa, me, ihmisoikeustilanne on huolestuttava Vietnamissa, mutta Vuotuinen ihmisoikeusvuoropuhelu on tapa, jolla näitä asioita voidaan käsitellä. Puheenjohtaja, uskon, että nämä sopimukset luovat parhaan pohjan tulevaisuudelle ja jatkuvalle vuoropuhelulle. Ja jos tätä sopimusta ei ratifioitaisi, meillä olisi vähemmän vaihtoehtoja jatkaa eh, toimintaa EU Vietnamissa ja, ja meidän asemamme kumppanina vaarantuisi. Kiitos ulkoasianvaliokunnan puolesta puheenvuoron saa edustaja Visader Lima. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Äänestän Vietnam-sopimuksen puolesta, koska olen täysin vakuuttunut siitä, että tämä tarjoaa mahdollisuuden sekä Vietnamin kansalle että eurooppalaisille. Ihmisoikeusnäkökulmasta totta kai tässä, tässä on vielä ongelmia mutta minusta meidän pitää hyödyntää tätä avautumista yritysmaailmassa ja täytyy noudattaa erilaisia velvoitteita meillä on. Tämän sopimuksen myötä Vietnamin hallitus sitoutuu perusoikeuksien noudattamiseen, mutta meillä tulee olemaan myös yhteinen parlamentin ja Vietnamin välinen foorumia. Tämä on suuri voitto. Komissio ottaa käyttöön riippumattoman ihmisoikeusvalitusmekanismin. Vietnam on ehdottanut, että parlamentin ihmisoikeus valiokunta osallistuisi ihmisoikeuskysymysten käsittelyyn. Tämä on ensimmäinen kerta ja antaa mahdollisuuden Euroopan parlamentille päästä mukaan näihin neuvottelupöytiin. Yleensä näin ei ole ja näin voidaan edistää ihmisoikeuksia. Kiitos. Kiitos. Kehitysvaliokunnan puolesta saa puheenvuoron edustaja Tobe. Uh, President. Puhemies, vapaakauppa on yksi parhaista välineistä saattaa ihmiset pois köyhyydestä. Historia on osoittanut tämän selvästi. Tällä sopimuksella me varmistamme, että Vietnam voi edetä osallistavan kasvun tiellä. Ja tällä vapaakauppasopimuksella me myös asetamme korkeat standardit ajatellen siinä mielessä, että kysymys on kattavasta sopimuksesta kehittyvän maan kanssa. Kehitysvalikunnan osalta minä puheenjohtajana olen iloinen siitä, että tässä on myös selkeä osio tässä sopimuksessa, joka koskee kestävää kehitystä, joka on pantava toimeen tehokkaasti. Pidän myös hyvänä aikataulua siinä, miten pannaan, miten Vietnamissa ratifioidaan tällaiset ydin yleissopimukset ILOsta. Ja on tärkeää, että kuningaspuoli huolehtii sopimuksen määräyksistä niin, että voidaan kiinnittää huomiota ihmisoikeuksiin viettämissä ja myöskin edetään kestävän kehityksen osalta. On tärkeää, että komissio harjoittaa yhteistyötä kansalaistuksen kanssa sen varmistamiseksi, että kasvu myös koskee ympäristösuojelua ja työntekijöiden oikeuksia. Lopuksi kehitysvaliokunta suosittelee sitä, että annamme suostumuksemme tälle sopimukselle. Kiitos. Ja nyt kalastusvaliokunnan puolesta edustaja Bartolo. Hyvät kollegat, Vietnam vapaakauppasopimuksessa on mukana luku, jossa käsitellään kalatuote kysymyksiä näiden kumppaneiden välillä. Olemme pyrkineet siihen, että tässä ei vain hyväksyttäisi passiivisesti tätä sopimusta, vaan voitaisiin nostaa rimaa monelta osin. olisi hyvä lähentää Vietnamin kalastusalaa EUn vastaavan ja he osoittavat olemassa tähän valmiita, mutta on kuitenkin useita porsan reikiä esimerkiksi liittyen laittoman kalastukseen. Ja siksi kalastusvaliokunta on pyytänyt, että komissio valppaasti seuraa sitä, että Vietnam jatkaa jo ryhdyttyjä toimia ja käyttää kaikkia välineitä, joita sillä on, myös punaista korttia, mikäli Vietnam ei noudata niitä sääntöjä, joista on EUn kanssa sovittu esimerkiksi kestävän kehityksen osalta. Kiitos nyt kansanpuolueryhmän puolesta saa puheenvuoron edustaja Winkler, puolitoista minuuttia. Uh, Kiitoksia kollegat, arvoisa komission jäsen, neuvottelut EUn ja Vietnamin välillä alkoivat vuonna 2012 ja saatettiin loppu, lopetettiin vuonna 2015, avattu 2017 ja nyt on viimein meillä sääty aikaan sopimus. E, ja e, työ, työlain, ympäristön, kehityksen ja muiden e, elementtien, jotka tuottavat edistystä Vietnamin yhteiskuntaan. Ja vapaakauppasopimus ja investointisuojasopimus antavat eh, Vietnamin viranomaisille myönteistä kannustusta. Eh, neuvoa antavat ryhmät ja täytäntöönpano, joka koskee työlainsäädäntöä ja yhteinen parlamentaarinen valvonta komitea Euroopan parlamentin ja Vietnamin parlamentin välillä on tärkeä. Huomenna äänestetään eh, ja valitaan, hyväksytään tai eikö tätä eh, kun me olemme antaneet Vietnamille läksyjä ja he ovat ne tehneet, niin silloin me hylkäisimme heidän yrityksensä kun muotoilemme odotuksemme ja sitten sanomme vietnamilaisille kumppaneillemme, että tehdään tämä yhdessä. sitten EPP-ryhmän puolesta on kantani on, että meidän pitää äänestää tämän sopimuksen puolesta niin, että saadaan parempi ja kestävämpi tulevaisuus. Kiitos. SD-ryhmän puolesta edustaja Lange, 2 minuuttia 30 sekuntia. No. Kiitos puhemies. Willy Brandt 50 vuotta sitten puhui siitä, miten tapahtuu muutos lähentymisen kautta. Silloin maat, joilla oli perustavallisesti erilainen näkökanta, että näiden maiden kanssa voitiin käydä vuoropuhelua ja tätä kautta sitten saatettiin parantaa ihmisten tilannetta paikan päälle ja puhua tästä. Ja tämä on uskoakseni aivan oikea tie myöskin suhteissa Vietnamin kanssa. Se, että yritetään vuoropuhelun kautta saamaan aikaan ihmisten tilanteen parantuminen paikan päällä. Juuri Vietnamin kanssa, maan kanssa, jonka kanssa me käymme vilkasta kauppaa, olen vakuuttunut siitä, että monet teistä kollegoista käytätte asusteita, jotka on valmistettu Vietnamissa – kenkiä, kaikki älypuhelimet, joita Samsung valmistaa, kaikki tablettitietokoneet, joita Samsungilla on valmistetaan Vietnamissa. Meidän on sitten vain sääntöjä niin, että tuotanto tapahtuu asianmukaisesti, mitä tulee standardeihin, mitä tulee kemikaalien käyttöön ja ennen kaikkea, mitä ovat työntekijöiden oikeudet. Ja herra komission jäsen, kaikella kunnioituksella, nämä saavutukset Euroopan parlamentti sai vietyä lävitse viimeisten kahden vuoden aikana. Olemme käyneet intensiivisiä neuvotteluja. Olen ylpeä siitä, että parlamentti käytti niitä mahdollisuuksia, joita sillä on ollut. Saa vietyä lävitse sen, että perustavanlaatuiset ILOn ydinyleissopimukset ratifioidaan. Se, että on saatu aikaan sitova toimeenpanosuunnitelma, jota ILO valvoo, joka myöskin on tehty. Me saamme vietyä tämän lävitse sen myöskin, että kansallisjärjestöt, neuvonantajaryhmät saatiin aikaan niin, että riippumattomat kansalaiset voivat seurata asioita niin, että saatiin lisää toimintatilaa kansalaisjärjestöille. Tämä merkitsee myöskin parannusta ihmisoikeustilanteeseen. Ensimmäisen kerran ihmisoikeusvuoropuhelussa ihmisoikeuksien alivaliokunta parlamentissa on vedetty mukaan tähän vuoropuheluun. Tätä ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut. Ja se, että meillä on myöskin yhteistyötä parlamenttien välillä, kun sopimus pannaan toimeen, että me saamme tämänkin vietoa lävitse, joten voimme olla todella ylpeitä itsestämme parlamenttina. Mutta hyvät kollegat, joudun myös toteamaan, että työ alkaa nyt, koska edelleenkin tulemme toimimaan sen puolesta, että ihmisten tilanne tämän sopimuksen kautta paranee paikan päällä. Eli työ alkaa. Kiitos. Puheenvuoronsa edustaja Karlsbru, uusi, uudistuva Euroopan kaksi minuuttia. Madam President, Honorable Commission. Puhemies, komission jäsen, edustajat. EU tukee vahvasti vapaakauppaa ja huomenna voidaan tehdä historiaa. Nämä ovat kunnianhimoisimmat sopimukset, jotka EU on koskaan neuvotellut kehittyvän maan kanssa – tilanne on molemmille osapuolille hyödyllinen. Vietnam on jo tärkeä kauppakumppani. Tämä kauppa jatkuu, olipa sopimusta tai ei, mutta jos kauppa on, eh, saamme reilumpaa, ennakoitavampaa, kestävämpää eh, kauppaa sekä ihmisille että ilmastolle eh, kuusi kahdeksasta ilon yleissopimuksesta on ratifioitu. Lapsityövoimaa on merkittävästi vähennetty ja Jotkut ovat esittäneet, että huominen hyväksyntä tulisi lykätä ja että Vietnam ei ole tehnyt riittävästi. Me olisimme toivoneet näkevämme vielä enemmän edistystä demokratian ja ihmisoikeuksien saralla, mutta meidän täytyy kysyä itseltämme, haluammeko paremman tilaisuuden edistää demokratiaa, eh, eteneekö se paremmin ilman sopimusta. Eh, vapaustaistelijat haluavat EUn olevan enemmän läsnä. Meidän tulee käyttää näitä sopimuksia vapauden ja demokratian alustoina. Viime viikolla parlamentin valvoessa on saatu edistysaskeleita äänestetään näiden sopimuksien puolesta, käytetään valvontamahdollisuutta edistääksemme demokratiaa ja ihmisoikeuksia Vietnamissa yhdessä. Kiitos. Kiitos ID-ryhmän puolesta edustaja Lancini, puolitoista minuuttia. President. Kiitos puhemies. Vielä ennen kuin lähdemme arvioimaan kauppapuolta, meidän täytyy muistaa, että Vietnam on poliittisesti rajoittava valtio, jossa kommunistipuolueella on yksinoikeus valtaan, eikä siellä ole riippumattomia tiedotusvälineitä. Mikälaisia soraääniä ei sallita, ja jos kritisoi hallitusta, saa pitkän val- vankilatuomion, ja va- valtio esimerkiksi valvoo uskonnollisia kultteja monet aikomukset ovat sellaisia, että niille ei aseteta mitään määräaikaa. Ja se, että hyväksyisimme tällä tavalla epämääräisiä lausuntoja, on anteeksi antamatonta sinisilmäisyyttä. Sitten kun katsotaan esimerkiksi hiiltä, sitä käytetään vielä yli 40 prosentin osuudella Vietnamissa ja siellä ollaan rakentamassa vielä lukuisia hiilivoimaloita vuoteen 2030 mennessä. Ei myöskään ole sopimusta teollisten jätevesien puhdistamoista, jotka liittyvät Mekong-jokeen. Se saastuttaa lähivesiä ja se saastuttaa myös riisiä, jota ollaan tuomassa tänne 80 000 tonnia ja vaikuttaa myös Kambodžan ja muihin Vietnamin naapurivaltioihin ja komission täytyy kiinnittää huomiota näin tärkeän alan kuin riisintuotanto on. Sitten äh, teolliset tekijän oikeudet. Tällä hetkellä Vietnamin lainsäädäntö tältä osin on hyvin epätehokasta, tehotonta ja siitä voisi olla haittaa meidän yrityksillemme. Emme saa unohtaa näitä kysymyksiä, kun asiasta äänestämme. Emme saa pettää niitä arvoja, jotka ovat Euroopallemme olleet aina tärkeitä, ja meidän täytyy puolustaa niitä myös toisaalla, eikä katsoa vain taloudellista puolta. Kiitos. Vihreiden ryhmän puolesta edustaja Brickmo, kaksi minuuttia 30 sekuntia. Sen jälkeen, kun äänestimme eilen sopimusta vastaan, nyt ollaan todella katsomassa uuden komission aikana sitä, miten kunnioitamme ihmisoikeuksia ja pidämme kiinni arvoistamme. Isler Lima, teidän tekstinne, siitä äänestettiin jo viime vuonna ja meillä on myös vihreän kehityksen ohjelma. Vietnam on sitoutunut tiettyihin kysymyksiin, se on ratifioimassa ILO-sopimuksia, mutta jotta kokoontumisvapaus, ilmaisun vapaus ja riippumattomat AY-liikkeet voivat toteutua. Tarvitaan lainsäädäntömuutoksia ja rikosoikeuden muutoksia. Meidän pitäisi tehdä yhteistyötä Vietnamin kanssa, No, tehdäänkö tätä vuoropuhelun kautta herra Lange? Vietnam ei ole vastannut moniin kysymyksiin. Tiedämme, että rikosoikeuden tasolla monet muutokset eivät ole tapahtuneet. Hyväksyykö parlamentti siis tämän pelkästään taloudellisten etujen takia? No, minkä etujen herra Hogan ja muut? On tutkimuksia, jotka osoittavat, että meidän kauppataseemme joutuu entistä huonompaan jamaan tämän sopimuksen kautta, esimerkiksi metsäalalla tai muilla. Vietnam perustelee ähm, lehdistön vapaudella sitä, että se pidättää toimittajia. Meillä on tässä myös valtava äh, ero, kun katsomme tätä vihreän kasvusopimusta. Vietnam on maa, jossa metsähakkuita tehdään laittomasti. Sitten mahdolliset eturistiriitatilanteet, niitäkin syntyy, mutta me jatkamme töitä sen malliin. Hyvät jäsenet, olette saaneet aivan yhtä lailla kuin minä kansalaisjärjestöjen pyyntöjä asiasta. Heitä ette kuitenkaan näytä kuulevan. Ihmisoikeustilanne on heikentynyt viime aikoina Vietnamissa ja hyvät äh, kollegat, muuttakaa kantanne. Pyydän teiltä sitä. On nähtävä, että vihreä sopimusta tai äh, ihmisoikeuksia ei täällä parlamentissakaan vielä kunnioiteta. Kiitos ECR-ryhmän puolesta edustaja Zahradil puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Kahdeksan vuoden neuvottelujen jälkeen olemme päässeet lähes maaliin. Siksi haluaisin lausua muutaman sanan. Puhun tässä nyt aiempana esittelijänä minä olin esittelijä vielä viime vuonna. Ja tämä sopimus on todella neuvosteltu erittäin hyvin. Komissio on toiminut hyvin. Komissio on noudattanut valtuutusta, jonka se sai Euroopan unionin neuvostolta. On tärkeää, että EU lähettää selkeän viestin, että se on vapaakaupan puolesta näinä aikoina, kun protektionismi lisääntyy aikana, jolloin Yhdysvallat vetäytyy eri sopimuksista. Nyt on syntynyt tyhjiö ja me voimme nyt täyttää tuon tyhjön Ei ole muuta äh, tämän tyyppistä sopimusta maan kanssa tällä alueella. Vietnamissa on yli 90 miljoonaa asukasta. Se on ASEANin puheenjohtajavaltio tällä hetkellä ja on meidän poliittinen ja taloudellinen etumme – saada aikaan sopimus Vietnamin kanssa. Jos sopimusta ei synny, me häviämme ja hyötyjä tulee olemaan Kiina tai Yhdysvallat. Nyt edustaja Morel Kuel-ryhmästä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Onko syvennettävä kumppanuutta Vietnamin kanssa? Kyllä, olemme kaikki tästä yhtä mieltä. No, tapahtuuko tämä välttämättä vapaakauppasopimuksen keinoin? No meistä ei te ajattelette, että tämä on jonkinlainen taikakalu, jolla voidaan ratkaista kaikki ongelmat, mutta näin ei ole. Ensinnäkään ei ole, en ole yhtä optimistinen komission kanssa, joka sanoo, että tämä sopimus hyödyttää kaikkia. Näin ei ole. Meillä on yli 30 miljardin vaje kauppataseessa. Kuka maksaa sitten nämä viulut? No, heikoimmilla aloilla, kuten tekstiilialalla, Euroopan työntekijät. Vietnamista on tullut hyvin suuri toimija. Ja tässä on vaara siitä, että tuotanto siirtyy sinne. Sanottiin, että Vietnam hyväksyy ILOn säännöt, mutta meillä on tässä erilaisia esimerkkejä. Esimerkiksi Etelä-Koreakin näin on tehnyt, mutta sääntöjä ei silti noudateta. Eli tässä on tekopyhyyttä myös ihmisoikeuskysymyksissä. Vietnamin hallitus ei todellakaan ole toiminut tässä niin kuin olemme toivoneet. Vietnam on lehdistön vapaudessa aivan pohjan pahnoilla. Puhutaan ilmastokriisistä, vihreän kasvusopimuksesta, mutta silti vapaakauppasopimuksessa jatketaan vanhan malliin. Se ei todellakaan edistä kestävää kehitystä. Näyttää siltä, että EU pitää aina kauppaa tärkeämpänä kuin perusarvoja. Merci beaucoup. This concludes... Kiitos. Tähän päättyivät puhujat ryhmien puolesta. Ja nyt haluaisin muistuttaa siitä, että tulisi pitäytyä puheajassa. Seuraava puhuja on edustaja Begin, kolme minuuttia. presidente, Kiitos puhemies. Hyvä komission ja sen kollega. Kolme vuotta sitten äänestettiin tekstistä, joka koski EU-kauppasuhteita. Täällä pyydettiin suuren ääneen sopimuksia sellaisten maiden kanssa, joilla on kova kasvu tahti. Ja näin on tehty. Vietnam on tällä hetkellä Aasian uusi tiikeri. Sen BKT kasvaa yli 7 prosenttia vuodessa. Se rikastuu näin. Ja näin se myös tarvitsee entistä enemmän korkean lisäarvon tuotteita, sellaisia, joita täällä Euroopassa tuotamme. Ja sopimuksen kautta tulimaksut lasketaan lähes, lähelle nollaa. Tämä koskee viinejä, juustoja, ja ne saattavat olla tällä hetkellä jopa 50 prosenttia ja autoissa jopa 80 prosenttia. Tämä sopimus tulee suojelemaan 169 erilaista maantieteellistä alkuperämerkintää, joista 20 prosenttia on italialaisia. Ja tämä varmasti sopimus tulee lisäämään myös vaihtoa. Kasvu Italiaan lisääntyi viime vuonna 12 prosenttia ja Vietnamista on tullut meille tärkein kauppakumppani ASEAN maissa ja tämä luku tämän sopimuksen kautta tulee kasvamaan. Ja italialaisia tuotteita on siellä valtavasti. Meidän muotiamme on viety sinne yli 300 miljoonalla ja valtavat määrät elintarvikkeita ja laitteita. Ja on selvää, että pelkästään talouden näkökulmasta sopimus tuo meille etuja. Ja siksi meidän pitäisi äänestää sen puolesta. Mutta tähän liittyy ongelma. Ihmisoikeustilanne Vietnamissa ei näytä menevän eteenpäin joillakin tavoin ollaan menossa eteenpäin, mutta näitä asioita ei ole vielä hyväksytty. Ja olen muiden tavoin vakuuttunut siitä, että sopimus tuo hyvä, hyvinvointia. Ja jos huomenna tästä äänestämme, äänestämme tämän puolesta. Mutta haluaisin kuitenkin pyytää teitä kollegat lykkäämään äänestystä. Haluaisin jättää aikaa vietnamilaisystävillemme, jotta voivat tehdä demokraattisia uudistuksia näytetään vielä hieman hyvää tahtoa. Haluaisin myös, että Vietnam vapauttaisi poliittiset vangit, mielipidevangit ja hyväksyisi työntekijöiden mm, sopimukset. Vietnam on ystävä maamme ja on aivan selvää, että sopimus astuu jossain vaiheessa voimaan, mutta ystäviltä juuri voi pyytää enemmän. Dankeschön. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Hansen ja puolitoista minuuttia puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Amerikan hallitus sanoi, että kaupan tasolla tällä vuosituhannella pitää miettiä monia asioita. Nyt meillä on historiallinen tilaisuus osoittaa toisin. Meidän täytyy osoittaa maailmalle, että kun me haluamme reilua kauppaa, niin on kyse selkeistä säännöistä riippumatta siitä, minkä kokoinen tämä kumppani on. Se on kultainen säätö. Vietnam on todellakin kehittyvä maa. Luonnollisesti taloudellisen nykyaikaistumisen, ympäristön ja muunkin nykyaikaistuminen on vielä hyvin vähäistä. Tämä sopimus ei tarkoita kuitenkaan, kuten puheenjohtaja Bernd Langel totesi aivan oikein, että tässä keskustelut loppuisivat, eikä se tarkoita, että suljetaan silmät ihmisoikeustilanteesta Vietnamissa, eikä varsinkaan, että annetaan mitään avointa valtakirjaa hallitukselle. Ja todellakin se olisi vastoin myös sitä, mitä ulkoministeri on todennut myös tänään täällä parlamentissa. 45 vuotta sen jälkeen, kun Vietnamin sota päättyi, 30 vuotta siitä, kun uudet diplomaattisuhteet avattiin, niin hyvät naiset ja herrat, nyt minä tuen tätä hyväksyntää, niin tämän myötä voidaan nimenomaan vahvistaa keskusteluja vietnamilaisten kanssa ja tällä kertaa nimenomaan niin, että meillä on vipuvoimaa ja uskottavaa iskuvoimaa. Parlamentti antaa hyväksynnän ja sen myötä voidaan painostaa, jotta voidaan edistää myös sosioekonomista muutosta ja viittamalaisten elämän kohentumista. Kiitos puhemies. Kiitokset teille ja seuraavaksi edustaja Toija ja minuutti. E, Epäilemättä sopimuksen myötä saadaan paljon etua Euroopan taloudelle ja totta kai Italian tuotteille ja totta kai varmasti tuolle maallekin, kun se ottaa kehityksessä aivan harppauksen eteenpäin, mutta olemme kyllä tietoisia, että tässä on monta tärkeää tekijää mukana. Vielä ei voida peitellä tilannetta, joka on erittäin kriittinen, ajatellen tuon maan ihmisoikeustilannetta ylipäätään, ajatellaan riittojen oikeuksia tai poliittisia oikeuksia, poliittisia vankeja. Ja totta kai minä haluaisin edelleen tähdentää ja on hämmentävä, ettei ole komission puolella, joka kiinnitetty jo huomioon. Komission jäsen, voisitko kuunnella, voisitteko kuunnella komission jäsenä? Minä käyn nyt komission puolen. No niin, no kirjoitetaan sitten. Haluaisin, että tässä olisi myös, kun ajatellaan kehitysyhteistyön johdonmukaisuutta, varsinkin pakkotyötä tai alaikäisten työtä tai miten naisia pidetään huonossa oloissa – ei saa sulkea silmät. Arvoketju täytyy huomioida. Siellä on monia maita, jotka toimittavat hyvin halpaa työvoimaa. Meidän täytyy se huomioida. En minä tiedä. Ehkä tämä on askel eteenpäin sielläkin. Ja todellakin minun ryhmäni on myös saanut aika paljon tässä aikaan myös, mutta ehkä meidän pitäisi vielä vaatia enemmän. Ja myös ajatella lapsityövoiman käyttöä, eli täytyy tarkkaan seurata tätä sopimusta ja siksi haluan vakavuutta komissiolta ja vain... Internationaali, grazie. Dankeschön. Kiitokset. Seuraava puhuja on kollega Haan ja yksi minuutti puheaika. Olkaa hyvä. Danke, Frau Präsidentin. Kiitos puhemies. Tehkäämme yksi asia selväksi. Vietnam on kommunistinen maa. Se ei ole demokratia. Kauppasopimus ei voi toteutua yhdessä yössä, mutta sopimus kuitenkin edistää taloudellista kehitystä ja auttaa ihmisiä pois köyhyydestä, antaa ihmisille parempia oikeuksia ja suojaa. Uusi työlainsäädäntö suojelee lähinnä avottavaisia ryhmiä. EU varmistaa sopimuksen kautta myöskin kokoontumisvapauden kansainvälistä tarkkailua voidaan käyttää hyväksi ja sitten voidaan paremmin suojella ihmisoikeuksia. Teemme jo nyt kauppaa Vietnamin kanssa. Kyse on siitä, haluammeko kauppaa vai emme. Kyse on siitä, että parannetaan ihmisten olosuhteita. Lähettäkäämme siksi vahva viesti, yhteistyön viesti koko asian alueelle, järjestysmielisille voimille muutenkin. Ja älkäämme antako sijaa tahoille, jotka haluavat polkea kaupallisia normeja ja työnormeja, kuten Kiina. Tukekamme Vietnamin kansalaisia, kun he pyrkivät edistämään maassa kehitystä. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Jyvä, yksi minuutti. Kiitos puhemies, arvon kollegat. Äh, kun tässä arvioidaan, että tämä ei ole hyväksi EUlle, ei Ranskalle eikä Euroopan unionille. Vuosien ajan emme olemme todenneet, että planeettamme tuhoutuu, sen ympäristöä tuhutaan. Me olemme myös korostaneet, kuinka riippuvaisia olemme strategisesti äh, hyvin merkittävistä tuotteista. Ja sitten äh, kun ajatellaan suvereenien valtioiden äh, sisäisiin asioihin puuttumista äh, vapaakaupan nimissä. Me emme voi kannattaa tätä sopimusta, koska kun ajatellaan globalisaatiota ja vapaakauppaa, tämä uusi vuosi tuhat johtaa tuotannon siirtymiseen ja itsenäisten valtioiden riippuvuuteen muista, kun todella niiden teollisuus tuhotaan. Me haluamme taloudellista patriotismia. Me haluamme, että Euroopan unioni on vapaa ja riippumaton strategisesti. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavaksi kollega Kavatsiin puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Um, thank you, Madam President. Kiitos, puhemies. Tämä sillä päätettiin, että Pariisin sopimus pitäisi ottaa mukaan kaikkiin kauppasopimusten lukuihin. Ja parlamentti päätti myös joulukuussa, että vapaa kauppasopimuksessa täytyy myös toteuttaa työ- ja ympäristösäännöksiä. Ja meidän pitäisi nyt ihmisoikeusasioissa olla eturintamassa, mutta kuitenkin enemmistö parlamentista haluaa antaa vihreä valoa tälle sijoitussopimukselle. Ihmisoikeustilanne heikkenee Vietnamissa. Siellä on yhä enemmän poliittisia vankeja sitten vuoden 2016 ollut tässä tilanteessa, jossa kansalaisoikeuksia poljetaan. Ja kun tässä tilanteessa, kun tämä sopimus ei vielä sisällä ympäristöstandardia, työlainsäädäntöstandardia, voidaan edes täytäntöönpanno. Ja SN-ryhmällä tämä on aina ollut myös kynnyskysymys. Käsittääkseni parlamentissa halutaan tehdä kestävämpää kauppaa ympäristön kannaltakin, mutta hyvä niin. Mutta hyvät kollegat, me teemme itsestään naurunalaisia, jos sitten kuitenkin hyvässä ensimmäisessä tilaisuudessa annamme periksi ja sitten tämä kauppa ei vastaa vihreän sopimuksen ohjelmaakaan. Minä kehotan teitä tänään sanomaan ei tälle sopimukselle. Vaaditaanpa komissiota neuvottelemaan uudelleen niin, että Vietnam sopimus vastaisi myös vihreän sopimuksen ohjelmaa. Niin, että Vietnam hallituksen lähetellä vahva viesti siitä, että pitää kohentaa tätä järjestettävää ihmisoikeustilannetta ennen kuin sopimusta allekirjoitetaan, eikä ennen sitä. Thank you. And... Kiitoksia. Nyt pyytäisin kollegat, äh, jos teillä on omia keskusteluja, että kävisitte ne jossakin muualla ja jos välttämättä salissa, niin hiljaisella äänellä. Seuraavaksi kollega Akilaria yksi minuutti puheaika, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Se, mitä tänä aamuna on kuultu Vietnamin kauppasopimuksesta, se hyödyttää monia Euroopan unionin sektoreita, esimerkiksi elintarvike, maatalouselintarvikealalla. Se hyödyttää meitä, mutta valitettavaa on, että että komissio ei suostu suojelemaan tärkeää alaa, nimittäin riisialaa. Nyt tämä aasialainen riisi tulee suoraan kilpailemaan Espanjan ja Italian tuottaman riisin kanssa. Näiden maiden riisiala on jo kriisissä ja kriisi tulee pahenemaan. Rajojen avaaminen ei saa vahingoittaa peruuttamattomalla tavalla Euroopan omaa tuotantoa. Me tarvitsemme vastaavia suojalausekeita kuin Myönmarin ja Kambodžan kanssa. Komissio ei ole arvioinut, mitä vaikutuksia tämän arkaluontoisen riisin tuotannon suhteen tulee tapahtumaan Euroopassa. Meidän täytyy ajatella paitsi taloutta, myös luonnon tilaa ja ympäristön suojelua näillä alueilla. Meidän täytyy ryhtyä toimiin tehokkaampien suojatoimien puolesta. Kiitoksia. Kiitos teille. Seuraavaksi kollega Sinchi, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. On montakin syytä, miksi sopimus kannattaa hylätä. Sopimus tai nämä sopimukset on laadittu yritysten etuja silmällä pitäen. Haluaisin mainita kolme asiaa. Ensinnäkin sopimus tarjoaa erityisoikeuksia sijoittajille. Sijoittaja suojajärjestelmä, kiistaratkaisujärjestelmä suosii yrityksiä. Tuomioistuin on se joka ratkaisee kiistat. Ne ovat erittäin etäisiä, kaukana toimivia tuomioistuimia, eivät tuomioistuimia, joissa ne kiistat ratkaistaan esimerkiksi eräällä alueella, kuten Dobrowninin alueella minun maassani ulkomaalainen sijoittaja, joka sijoitti Persianlahden alueelle, menetti kaikki Kokoomaisuutensa, omaisuutensa. Sitten hän vei jutun tuomioistuimeen ja onnistui voittamaan. Silloin tämä tarkoittaa sitä, että yritykset ovat määrävässä asemassa ja paikallinen etu jää sivuasiaksi. Joillakin alueilla Vietnamissa ihmiset ovat äärimmäisen köyhiä, eikä näillä alueilla ole varaa pitääkin oikeuksistaan, mikäli kiista syntyy miljoona yritysten, monikansallisten yritysten kanssa. Suuryritykset pystyvät käyttämään hyväkseen näitä sijoittajasuojatuomioistuimen ilman tota huomioon paikallisväestön etu. Kiitoksia sitten edustaja Vuorborn. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvon kollegat. Vietnam on Singaporen jälkeen Kaakkois-Aasiassa EUn tärkein kauppakumppani. Nyt poistetaan nämä lähes kaikki tullit ja annetaan EU-maille pääsy vientiin lähes 100 miljoonan kuluttajan markkinoille, jossa lisäksi ostovoima on kasvanut. Lähes 600 yritystä Malmöstä Wilhelminaan esimerkiksi Ruotsissa saavat nyt mahdollisuuden viedä tuotteitaan Vietnamiin. Toivoisin, että yritysten olisi entistä helpompaa ja vieläkin helpompaa käydä kauppaa tuon alueen kanssa. Kävin Euroopan parlamentin valtuuskuntamatkalla Vietnamissa viime syksynä. Kaikki poliitikot, elinkeinoelämän edustajat, kansalaisjärjestöjen edustajat sekä ilon edustajat pyysivät meitä ratifioimaan tämän sopimuksen. Kauppa tulee lisääntymään 16 prosentilla. Tämä on hyvä ruotsalaisille yrityksille, kasvulle, työpaikoille, yrittäjyydelle. Siksi minä tulen äänestämään näiden sopimusten puolesta. Kiitos. Kiitokset teille ja seuraavaksi kollega Glyksman, yksi minuutti, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, me olen ilmastohädästä säätäneet hyväksyneet Viinan sopimuksen ohjelman, niin siitä vain pari kuukautta ja huomenna pitäisi nyt tehdä mitä äänestää yhden vapaakauppasopimuksen puolesta jälleen kerran, kun ei mitään olisi tapahtunut. Tämä sopimus toisin kuin mitä olemme luvanneet ja pantu paperillekin viiden sopimuksen päätöslauselmassa. Siinä ei sisällä mitään pakottavia mekanismia kestävän kehityksen osalta. Eli nyt on kysyttävä ihan yksinkertaisesti ja annamme me, onko sanoilla mitään virkaa meillä omilla sanoillamme? Vietnam ympäristöaktivisteja pane vankilaan, ihmisoikeustaistelijoita. Ban Jin-dung on yksi heistä ja hänet on pidätetty, koska hän on meille kirjoittanut kirjeen ja halunnut, että tätä sopimusta ei hyväksyttäisi. Jos ei omilla sanoilla ole mitään virkaa enää, niin todellakin ajatelkaa hänen sanojan edes. Älkää hyväksykö tätä. Hän on nyt vankilassa ja uskaltanut meille puhua. Eli hyvät kollegat, tässä on nyt jotain kyllä muutakin kuin Jumala kauppaa. Me täytyy miettiä meidän tulevaisuutta, meidän periaatteita, ja nyt huomenna se on helppo osoittaa. Merci. Kiitokset teille ja seuraavaksi kollega Veteen yksi minuutti. Madame la présidente. Kiitos puhemies, arvon komissaari, hyvät kollegat. Vietnam on Kaakkois-Aasiassa toiseksi suurin kauppakumppanimme. Kauppasopimuksesta on monia hyötyjä. Sopimus mahdollistaa sen, että voimme suojella 169 maantieteellistä merkintää, niistä suurin osa on Ranskassa. Voimme myöskin viedä ilman tullimaksuja monia tuotteita. Saamme paremmat, paremman pääsyn julkisille markkinoille – mutta ihmisoikeustilanne maassa on kuitenkin huolestuttava edelleenkin. Poliittisten vankien ja journalistien määrä, jotka ovat vankilassa, on kasvanut huolimatta siitä, että ei on huoma- jatkuvasti huomatoista asioista. Kansainvälisten kauppasopimusten yhteydessä meidän täytyy olla valppaan ja varmistaa, että kestävän kehityksen lukua myöskin kunnioitetaan kauppapolitiikkaamme. Täytyy olla sellainen, että sitä johdavat arvomme ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Tämä ei ole itse tarkoitus, että allekirjoitetaan sopimuksia. Täytyy tarkastella sitä, kuinka sopimuksia pistetään täytäntöön ilman, että syntyy kauppasottia. Otetaan huomioon myöskin kansainvälinen toimintaympäristö. Kiitokset ja sitten kollega Haider, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies ja ihan tähän alkuun voin todeta, että minä tulen kannattamaan tätä sopimusta. Minä nimittäin olen periaatteessa vapaakaupan kannattaja. Se on aina osoittanut osoittanut hyödyllisensä kasvun työllisyyden moottorina erityisesti, kun ajatellaan nyt Euroopan ja Itä-Aasian alueita. Vietnam on sitä paitsi erityisen dynaaminen maa ja ympäristö. 90-luvulta alkaen Vietnamin kasvu vuosittain on ollut yli 5 prosenttia. Myös infrastruktuuria on kovasti vahvistettu viime vuosina ja oikeudellinen varmuus on lisääntynyt. Näin ollen Vietnam on erittäin kiinnostava vientikohde Euroopan unionille. No niin, hyvältä kuin tämä kaikki kuulostaakin, niin äh, meidän on myös oltava kriittisiä, emme saa äh, vaieta, äh, sosialistihallitus painostaa vastustajiaan, toimittajia, joko näitä vastustajia ajetaan maanpakoon tai he katoavat selittämättömästi. Eli ihmisoikeustilannetta Vietnamissa tulee ehdottomasti parantaa myös tätä kautta. Kiitos. Kiitokset ja kollega Jado puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Merci. Kiitos, rouva puhemies. Hyvät kollegat, mitä me olemme kuulleet vaalikampanjan aikana kaikkialla Euroopassa, niin että loppuva vapaakauppasopimuksille, jos annetaan oikeuksia monikansallisille vastoin valtioita, ympäristölainsäädäntöä, vastoin terveydenhuoltoa tai yhteiskunnan oikeuksia, että loppu näille vapaakauppasopimuksille, koska siinä puretaan sääntely ilmaston osalta, varsinkin metsäkadon vuoksi, että loppu vapaakauppasopimuksille, jotka loukkaavat moni, luonnon monimuotoisuutta, muun muassa laittoman kalastuksen myötä, loppu vapaakauppasopimuksilla. Se on vastoin demokratiaa, vapauksia. Ja nyt täällä ensimmäinen vapaakauppasopimus tulee ja täällä demarit, Bert Lange, liberaalit ja konservatiivit, te kaikki nyt äänestätte tämän vapaakauppasopimuksen puolesta toisin kuin mitä julistitte ja lupasitte komissionkin kanssa viidasopimuksen ohjelmasta meidän arvoistamme ja maapalloistumisesta ilman sääntelyä. Ja ihan kun sattumalta nyt tällainen keskustelu sen jälkeen, kun keskusteltiin Brexitti, mutta ettekin ole ymmärtäneet, että Brexit-äänestyskin oli äänestys siitä, että me olemme nyt suuret kansanluokat hylänneet ja heitä hyödynneet kammottavissa oloissa ilman vapauksia, ilman yhteiskunnallisia oikeuksia. Toisella puolella planeetta, eli hyvät kollegat, hiukkasen häpyä sentään ai, vietnamilaisia kohtaan, hiukkasen häpyä kuitenkin valitsijoita ne kohtaan, jotka ovat hylkäämässä vapakauppasopimuksen. Sillä ei ole mitään virkaa, se ei sopi meidän Euroopamme arvojen kanssa. Kiitokset. Ja seuraavaksi kollega Jursitsa, yksi minuutti, olkaa hyvä. hoci Vietnam nie je demokratická krajina, zmluvu... Kiitoksia puhemies. Vietnam ei ole demokraattinen maa. Siitä huolimatta minä tuen kauppasopimusta eri syistä 2009 vuonna Vietnamista tuli yksi suurimpia viejiä, joka tuo tavaraa Eurooppaan Kaakkois-Aasiassa. 2010 Kymmenen vuonna se oli jo kahdeksanneksi suurin tuoja tuolta alueelta Euroopan suuntaan. Kun kauppasopimus saadaan aikaan, sen kautta parannetaan ihmisten ilon suhteita ja demokratian tilaa. Ja Vietnam saadaan tielle, joka kohtaa, joka johtaa saman arvion kunnioittamiseen kuin mitä EU-ssa kunnioitetaan. Tämä tarjoaa myöskin mahdollisuuden langettaa seuraamuksia mikäli sopimusta ei kunnioiteta ja ihmisten elinsuhteet eivät parane. Uskon, että kymmenen vuoden kuluttua Vietnam on paljon lähempänä täysipainoisen markkinatalouden asemaa ja kansallisten oikeuksien ympäristösuojelu on paremmin kuin tällä hetkellä. Kiitokset ja sitten kollega Radatsovski, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Minä tulen äänestämään tämän vapakauppasopimuksen puolesta. 5. helmikuuta 2020 osallistuin Brysselissä konferenssiin Bangladesh, joka käsitteli Bangladesin tekstiilivientiä ja eräs Bangladesin edustaja totesi, että tämän sopimuksen kautta Bangladesh äh, menettäisi vuosittain 13 miljardia euroa. Äh, mm, Euroopan unioni on äh, Bangladesin suurin vaateiden tuontikohde. Ja tämä vapakauppasopimus Vietnamin kanssa merkitsisi sitä, että Bangladesh menettäisi suuren osuuden viennistä. Minä kuitenkin toivon, että me emme lannistu kansainvälisten mm, suuryritysten painostuksen alaisuudessa me tiedämme, kuinka ne esimerkiksi käyttävät lapsityövoimaa. Muistan edelleen Vietnamin sodan. Me olemme Vietnamille velkaa. Meidän täytyy allekirjoittaa tämä sopimus. Jos emme näin tee, niin jälleen ikään kuin pommittaisimme Vietnamin kansaa. Kiitos. Kiitokset ja sitten kollega Simon yksi minuutti seuraavaksi. Olkaa hyvä. Madam President, this trade agreement... Puhemies, kauppasopimus EUn ja Vietnamin välillä on todiste siitä, että voimme viedä eurooppalaisia normeja muille, muuallekin maailmaan kauppasopimusten myötä. Tämä parantaa huomattavasti työntekijöiden oikeuksia, estää pakkotyövoiman käytön ja myöskin vie etemään, eristää Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa, joka ei muuten toteutuisi. Vihreät ja vasemmistolaiset yleisesti ottaen vastustavat kauppasopimuksia, niin kuin oikeistopopulistitkin. Tämä oli yhteistä. Tässä täytyy esittää nyt kysymys. Miten te haluatte pistää täytäntöön eurooppalaisia normeja maailmanlaajuisesti puhumalla täällä parlamentissa, osoittamalla mieltänne, lähettämällä kirjeitä vai miten? Ainoa realistinen tapa edistää eurooppalaista vaikutusvaltaa maailmanlaajuisesti ja muuttaa maan geopoliittisesti vallanjakoa on tehdä kauppasopimuksia, jotka äänestävät sopimuksia vastaan, joutuvat sitten selittämään, kuinka he haluavat realistisesti katsoen saada aikaan arvojemme ja tavoitteidemme toteutumisen, mikäli saman aikaan harjoitetaan eristyspolitiikkaa ja samalla hyvän hallaa EUn vaikutusvallalle. Kiitoksia edustaja Dantti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Komission jäsen tietojen mukaan 2018 kauppavaihto Euroopan unionin ja Vietnamin välillä oli 40 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa jo nyt, se on tärkeä kauppakumppani joka päivä kansalaisemme käyttävät tuotteita, jotka on tehty Vietnamissa. Tämä sopimus voi kohentaa kauppa- ja poliittisia suhteitakin tärkeän strategisen kumppanin kanssa hyvin tärkeällä alueella Kaakkois-Aasiassa. Ja näin saadaan var- vahvat yhteiset säännöt suhteita varten. Vietnam on näiden vuosien aikana myös merkittäviä muutoksia ja uudistuksia varsinkin työlainsäädännössä ja edistystä on saatu aikaan myös muun muassa ilon mukaan. Totta kai tämä on hyvä lähtökohta ja meidän täytyy osoittaa tämä, mutta myös ihmisoikeuksissa ja sananvapaudessa, että saadaan konkreettisia tekoja viranomaisilta Vietnamissa. Siksi Vapakauppasopimus on tärkeä vipuvoima myös Euroopan unionin käsissä niin, että voidaan vaatia Vietnamilta niiden sitousten noudattamista, joihin ovat menneet. Kiitokset ja seuraavaksi kollega Charanchova. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Tämä on nyt ensimmäinen suuri kauppasopimus, jonka tämä uusi parlamentti ratifioi ja joka välittää lukuisia myönteisiä viestejä. Ensinnäkin yhä protektionistisemmassa maailmassa osoitamme, että Euroopan unioni edelleen uskoo sääntöpohjaiseen vapaakauppaan maailmanlaajuisesti ja näin tulemme myös mm, askeleen lähemmäs merkittävää alueellista ASEAN-sopimusta. Näin äh, meidän yrityksemme voivat kasvaa, kukoista ja luoda enemmän työpaikkoja. On todistettu, että kauppa vaikuttaa myönteisesti myös muihin aloihin. Neuvottelut ovat äh, vieneet Vietnamia kohti merkittävien työ, lainsäädännön uudistusten toteuttamista, samoin ihmisoikeus- ja ympäristöasioihin on puututtu myönteisellä tavalla. Voitte luottaa siihen, että Euroopan parlamentti hoitaa tässä tehtävänsä. Kiitos. Kiitokset. Ja nyt kollega Kamppe, Kampo, minuusi minuutti. Kiitos puhemies. Nyt täytyy käyttää oikeita sanoja, kun kommentoidaan sitä, mitä komissio on todennut. Pelkkiä valheita. Ei tämä kehitystä luo Vietnamin yrityksissä. Tällä vain joudutaan tilanteeseen, jossa meiltä yritykset lähtevät muualle. Jälleen kerran isku tuolle sektorille Italialla ja Euroopassa ylipäätään. Se on häpeää siitä syystä, että täällä on puhuttu ihmisoikeuksista, että ei niitähän noudateta Vietnamissa ollenkaan. Ei myöskään muita standardeja. Jälleen kerran yksi vauppasopimus, joka vain epäreilua kilpailua suosii ja meidän työntekijämme tietävät sen hyvin. Ja totta koko pyhyttäkin, koska vihreän kehityksen ohjelma maksaa valtavasti ja ei tietenkään siinä voida Vietnamia edes miettiäkään, ei siellä siihen suuntaan mennä ja sitä paitsi, jos ajatellaan ylipäätään näitä standardeja, joita mukaan Britannialta vaaditte, jotka jo noudattavat ja totta kai teidän täytyy miettiä myös niitä ongelmia, joita näiden sopimusten myötä tulee kauppapolitiikassa, koska ne ovat niin kaukana kaikesta suojelusta, olipa kyse yhteiskunnasta tai ympäristöstä. Kiitos. Ja seuraavaksi kollega Hautala minuutti. President, uh, commission. Kiitos puhemies komission jäsen. Sopimukset EUn ja Vietnamin välillä ovat väjäämättä erittäin tärkeitä geopoliittisesti, ei siinä mitään. Ja Vietnam on myöskin eristynyt. Se on parantanut työnormeja ja lainsäädäntöä mutta työntekijöiden oikeus nauttia, mahdollisuus näyttää kaikista oikeuksista on jo toteutunut. Kun sopimuksia ehdottiin loppuun viime vaiheessa, tämä tuli selväksi. Mikäli parmentaa hyväksynnän sopimuksen huomenna, silloin valtava vastuu sen osalta, toteutuvatko kestävän kehityksen tavoitteet, ihmisoikeudet ja osaamismahdollisuus riippumattomaan kansalaisyhteiskuntatoimintaan. toimintaan tuleeko tämä kaikki toteutumaan, se on meidän vastuullamme. Vietnamin puolella täytyy vielä luoda riippumaton ihmisoikeusvalvontaelin ja myöskin riippumaton valitusmekanismi ja muutoksenhakumekanismi. Tämä on vielä tekemättä siksi eurooppalainen vihreä allianssi ja vihreä ryhmä ei voi tässä vaiheessa vielä tukea sopimusta hyväksymistä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Biilan minuutti. Kiitoksia puhemies tämä vapakauppasopimus sekä sijoitussuojasopimus ovat äh, kaikkein kunnianhimoisimpia äh, sopimuksia, joita äh, kehittyvän maan kanssa koskaan Euroopan unioni on tehnyt. Näin varmistetaan EU-yrityksille Vietnamin markkinoille parhaat mahdolliset pääsymahdollisuudet. Ja sitten kun ajatellaan Singa, puresopimusta, niin tämähän äh, sitä muistuttaa. Nämä sopimukset menevät äh, VTO-velvoitteiden äh, suhteen pidemmälle esimerkiksi muiden kuin tuliesteiden, maantieteellisten merkintöjen ja niin edelleen osalta. Samoin Vietnam on sitoutunut muihin sitoumuksiin kuin joihin sen muu, muut sopimukset olisivat velvoittaneet. Näin poistetaan lähes kaikki tulliesteet kaupalta. Tämä on erittäin tasapainoinen sopimus ja sillä tulee olemaan myönteinen vaikutus Euroopan unioniin ja Vietnamiin ja näin voimme myös ihmisoikeuskysymyksissä painostaa Hanoita entistä paremmin. Toivon, että tuette tätä. Kiitos. Kiitokset ja seuraavaksi kollega Kyöri. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, huomaan, että ääripäät kohtaavat nyt toisensa. Te jotka vastustatte tätä sopimusta, voisivat miettiä toistamisen, missä, mikä tavoitteena on luoda yrityksillemme mahdollisuuksia niin, että kansalaiset voisivat nauttia tästä suuremmasta kaupankäynnistä. Vietnamilaiset voisivat nauttia kehityksestä, standardien kohottamisesta. Hyvä, että EU on siellä saarnaamassa, niin antamassa oppia muille maille, mutta toki myös kunnioittamassa kumppaneita ja auttamaan kehittymään vuoropuhelun avulla, niin että voidaan myös ihmisoikeustilannetta, työlainsäädäntöä kohentaa Vietnamissa tukien heitä. Nämä ovat nimenomaan sopimuksen taustalla. Totta kai täytyy miettiä myös esimerkiksi Hanoin ja Ho Chi Minhin valtavia julkisia hankintoja mahdollisuutena – näin saadaan sinne eurooppalaisia yrityksiä ja komissio voisi tarjota meille kuitenkin käytännön tasolla tietoa siitä, että PK-yritykset voisivat hyödyntää näitä mahdollisuuksia. Kiitokset ja seuraavaksi kollega Rodriguez Piniero, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies arvoisa komissaari Sen Hogan. Euroopan unionin ja Vietnamin sopimus on hyvin merkittävä strategia, strategisesti. Se antaa kauppa suhteillemme ASEANin alueelle merkittävää tukea ja näin myös puolustamme kestävää kehitystä monen välisyyttä maailmassa, joka näitä todella tarvitsee ja kaipaa. Näin äh, hyvin kunnianhimoisesti ja vähennetään, äh, yhteistyötä vahvistetaan ja ennen kaikkea tässä on kestävän kehityksen sitova luku, joka muun muassa äh, vaatii sitä, että Vietnam kunnioittaa kansainvälisen työjärjestö ILOn yleissopimuksia. Ähm, me olemme tehneet hyvää työtä. Esimerkiksi työlainsäädännön suhteen Vietnamilta on saatu merkittäviä sitoumuksia sitoumuksia. Haluan todella eh, kiittää Vietnamin eh, viranomaisia jo tehdystä työstä. Kuitenkin eh, paljon vielä on tekemättä ja meidän sosiaalidemokraattinen ryhmämme on hyvin huolissaan ihmisoikeustilanteesta ja perusoikeustilanteesta maassa. Näin ollen pyydämme komission jäsenteiltä, että ryhdytte soveltuviin toimiin sen varmistamiseksi, että tämä sopimus ei myöskään vaaranna Eh, eurooppalaisia viljelijöitä, erityisesti riisin viljelijöitä. Kuitenkin tuemme tätä sopimusta. Kiitos paljon. Kiitokset teille ja seuraavaksi eh, kollega Kaleskin yksi minuutti, olkaa hyvä. Madame la Présidente. Euh, Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Minä haluaisin vahvistaa sen, minkä Bartolo totesi, että meidän täytyy torjua laitonta kalastusta. Totta kai se liittyy voimavarojen kestävään käyttöön. Se johtaa myös siihen, että ei jouduta kilpailemaan epäreilulla tavalla niiden kalastajien kanssa, jotka kalastavat meidän mantereillamme. Totta kai Vietnam on saanut keltaisen kortin laittomasta kalastuksesta, mutta meidän täytyy jatkaa ponnisteluja, joita on aloitettu tuolla, varsinkin neuvottelun yhteydessä. Ne on nyt päätyneet tähän sopimukseen. Totta kai täytyy todeta, että tässä sopimuksessa mainitaan nimenomaisesti, että osapuolet torjuvat aktiivisesti laitonta kalastusta. Riittääkö se sitten? No ei se tietenkään riitä, täytyy mennä pidemmälle. Ja niin, että saadaan takeita aikaan, niin että eh, suosituskohtelu häviää. Ja nimenomaan keltainen kortti on ajatuksena ja meidän ryhmämme on tämän ehdotuksen tehnyt ja niin toivottavasti tuette sitä. Kiitokset. Ja sitten kollega Kra, yksi minuutti. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, kaupasta on hyötyä kummallakin osapuolelle periaatteessa. Bangladeshin sopimuksen ja muiden maiden osalta, kun olen toiminut esittelen, että tiedän, että nyt ensimmäistä kertaa Vietnam, tällainen kynnysmaa, laatii vapaakauppasopimuksen ja yhdistää taloutensa EU, EUn talouteen ja edistää kehitystä. Monet kynnysmaat ovat tilanteessa, jo, tällaisessa tilanteessa ne pitäisi tarjota sama mahdollisuus. Kun hyväksymme sopimuksen, täytyy muistaa, että se on tasapainoinen. Siinä otetaan huomioon parlamentin erilaiset näkemykset, erilaiset näkemyksetkin, jotka liittyvät kauppasopimuksiin. Kyse on kynnysmaasta, joka saa mahdollisuuden kehittyä vapaakauppasopimuksen myötä hyvinvointia luodaan näiden ihmisten kotimaahan niin, että he eivät joudu sitten lähtemään etsimään onneaan muualle. Tämä on hyvä ja tasapainoinen sopimus, joka on myönteinen myöskin EUn kannalta, joten toivon, että se tullaan hyväksymään. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Gregorova, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitoksia Vapaakauppa yleisesti ottaen luo molemmille osapuolille, sopimusosapuolille hyvinvointia. Ja miten eurooppalaisena voisin vastustaakaan tästä syystä tätä sopimusta? No, koska autoritääriselle hallinnolle annetaan vapaat kädet kauppaa harjoittaa maailman suurimman alueen kanssa. Me sanomme, että Euroopan unioni tukee tukee maata, jossa on yksi puoluejärjestelmä ja joka vainoaa omia kansalaisiaan. Mitään ihmisoikeustakeita ei ole demokraattiset äh, uudistukset eivät riitä. Kahdeksan vuoden aikana, kun asiasta on neuvoteltu, tilanne on heikentynyt Vietnamissa, paitsi ihmisoikeustilanne, myös muuten. Äh, ja myös kaupalle tämä olisi vahingollista. Vietnam voittaa sopimuksen kautta paljon enemmän kuin Euroopan unioni, ja me tarvitsisimme politiikallemme ja yrityksillemme takeita. Haluammeko todella, että autoritääriset hallinnot voivat vaikuttaa meihin ilman, että oma tilanne tilanteensa paranee. Kiitoksia. Sopiiko teille kollega Simonilta sinisen kortin kysymys? Yes. Kyllä toki. Frau Kollegin. Arvon kollega, teidän argumentista en yhtä ymmärrä. Katsotteko te, että tämän sopimuksen myötä tai ilman tätä sopimusta pystymme paremmin vaikuttamaan autoritaarisen hallituksiin? Sopimuksen kanssa vai ilman? Tämä jäi nyt